So, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach dem Abstimmungsmarathon. No niin, hyvät kollegat, nyt tämän äänestysmaratonin jälkeen jatkamme esityslistalla eteenpäin. Ja meillä on nyt tämmöinen kuulemistilaisuus. Ja toivotamme tervetulleeksi tohtori Mark Sprengerin. Tervetuloa tähän ympäristöterveys- ja elintarviketurvallisuusvaliokuntaan. Olemme iloisia, että olette päässeet paikalle, koska parlamentti ja tämä valiokuntakin nyt saavat mahdollisuuden keskustella teidän kanssanne. Ja sitten kysymysvastaus prosessi, istun, istunnon jälkeen sitten voimme kirjoittaa suosituksia. Minä voin myös toivottaa tervetulleeksi rouva professori Menerva Majorin, aikaisempi jäsenemme, ja professori Sheres, jotka ovat molemmat meidän edustajiamme johtoryhmässä. Tervetuloa tänne takaisin taas meitä tapaamaan. Ja lisäksi toivotan tervetulleeksi professori Trapchikin. Tervetuloa. Te olette tällä hetkellä johtoryhmän puheenjohtaja. Ja professori Ektal, hei! Te olitte virkaa tekevä johtaja. Susanna Jakobin edeltäjä, jonka myös olemme täällä valiokunnassa nähneet ja tavanneet. Ja sitten teillä on vielä pari henkiä siellä paikalla lisää, joiden nimiä minulla ei ole, mutta jotka toivotan kuitenkin tervetulleeksi. Tohtori Mark Spencer valittiin 19.3. tai nimettiin silloin uudeksi Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen, eli ECDCn pääjohtajaksi. Tämä on Tukholmassa sijaitseva virasto. Ja täältä meiltä on ollut myös sitten johtoryhmässä jäsen, joten tässä on ikään kuin vaihdettu sitten oikealta vasemmalle vasemmalta oikealle, niin kuin jalkapallossakin joskus, joskus kentällä vaihdetaan pelaajia. Ja Mark Sprenger on ollut Alankomaissa kansallisen kansanterveys- ja ympäristölaitoksen johtajana, pääjohtajana, ja on siis vuosia jo näitä kysymyksiä joutunut käsittelemään ja, ja tutkimaan. Tämä valiokunta seuraa tarkkaan terveyskysymyksiä, koska se on yksi meidän vastuualueistamme ja senpä takia me olemme hyvin, me täällä on hyvin sitoutuneita jäseniä, ei pelkästään ympäristöasioihin, vaan myös kansanterveys- ja terveysasioihin yleensäkin, joten me arvostamme suuresti tämän ECDCn mm, toimintaa ja myös sitten yleisemminkin tätä terveyspolitiikkaa. Täällä varmasti kollegoilla on sitten jotain kysyttävää teille myöhemmässä vaiheessa. Tässä on kyse nyt sitten eurooppalaisesta virastosta, jossa on hyvin monikulttuurinen toimintaympäristö ihmisiä eri maista, jotka joutuvat tekemään yhteistyötä, joita pitää motivoida siihen. Ja Tukholmassa, Tukholma taas on sellainen kaupunki, joka tarjoaa tällä alalla moninaisia virikkeitä ja, ja siellä varmasti on, on hyvä tietää, onko teidän työntekijöillenne ollut siellä jotain ongelmia. Ja tässä on nyt kaiken näköisiä asioita tuberkuloosiin saakka, joita, joita sitten varmasti myöhemmin tuomme esille. Ja, ja sikaflunssasta ja muuta. Mutta annan teille nyt puheenvuoron omaa esitystäni varten. Olkaa hyvä. Members of this committee, it's really great. Hyvät valiokunnan jäsenet, on hyvin, hyvin suuri kunnia ja ilo päästä puhumaan teille tänään. Tiedän, että ECDCn e perustava johtaja Susanna Jakab e, suuresti arvosti tämän valiokunnan tukea silloin, kun ECDC oli vasta e, pieni lapsi. Ja toivon, että te jatkatte ECDCn esilisestä pitämistä ja, ja, ja tukemista, kun se nyt päätyy teini-ikään. Teini-ikä voi olla vaikea ikä, mutta se on myös hyvin eläväinen ja, ja palkitseva isä. Minulla on jonkun verran kokemusta, koska minulla on neljä teini-ikäistä lasta kotona. Nyt mielelläni kuuntelen teidän viisaita neuvojanne ja mielelläni vastaan kysymyksiinne muutaman minuutin kuluttua, mutta antakaa minulle nyt mahdollisuus ensin tässä hieman esittäytyä ja, ja kertoa suunnitelmistani ECDCssä. Minä opiskelin lääketiedettä Maastrichtin yliopistossa, jossa minulle opetettiin tällainen käsite kuin terveyttä kaikille. Ja tämä on nyt sitten ohjannut minua ja minun kantaani kansanterveydestä. Minun opinnoissani erikoistuin lääketieteen mikrobiologiaan ja sitten tein tohtoriväitöskirjan influenssan epidemiologiasta, nimenomaan influenssasta siis. Ja minun, minä olen ollut mukana EUn terveyspolitiikassa noin 20 vuotta. Silloin 20 vuotta sitten minut valittiin Alankomaiden kansanterveyslaitoksen tartuntatautien epidemiologian laitoksen päälliköksi. Minä olin yksi tällaisista innokkaista, jotka komission tuella ryhtyivät rakentamaan tällaista asiantuntijaverkostoja, jossa pyrittiin saamaan yhteen Euroopan kansanterveyslaitokset. Ja me pyrimme saamaan aikaan hyvää laatua, hyvälaatuista verrannollisia EU-tietoja eri tartuntataudista, tuberkuloosista, HIVstä, hepatiitiksista ja legionelloosista ja tämä työ 90-luvulla auttoi osoittaa sen, miten EU-tasoinen yhteistyö voi toimia tartuntatauteja vastaan. Ja molet silloin jo silloin unelmoivat tämmöistä eurooppalaisesta laitoksesta. Minun uraani sitten johdossa alkoi viisi, anteeksi, seitsemän vuotta sitten, kun minut valittiin Alankomaiden kansanterveyden ja ympäristölaitoksen pääjohtajaksi. Tämä laitos työllistää 1500 ihmistä ja sen vuosipudjetti on yli 300 miljoonaa euroa. Ja seitsemän vuoden jälkeen sen laitoksen johdossa voin sanoa, että tiedän nyt sitten paljon, aikakin paljon kansanterveydestä ja tiedän, miten tällaista suurta monimutkaista organisaatiota voi johtaa poliittisesti kompleksisessa ympäristössä. Tunnen ECDCtä myös jonkun verran varsinkin sen, kuinka korkeat ja toisaalta erilaiset odotukset sen viiteryhmillä on. Vi- kaksi vuotta vuotta sitten vielä olin johtajana tämän keskuksen johtoryhmässä, eli olin siellä johtoryhmän johtajana silloin, kun tämä keskus perustettiin, ja olin mukana silloin, kun sen strategisia linjauksia määriteltiin. Minä olen nyt sitten hyvin, minulla on suuri kunnia, ja toisaalta olen nöyränä ottanut vastaan tämän keskuksen johtajan aseman. Ja tämä keskus on nyt tulossa selkeään avainvaiheeseen. Minä perin tämän keskuksen, jossa on erittäin motivoitunut henkilökunta ja jolla on erinomainen tieteellinen maine. Minä halusin vahvistaa näitä saavutuksia ja katsoa, missä voimme entistä enemmän parantaa asioita. En aio suunnitella mitään välittömiä muutoksia tämän keskuksen tieteellisiin prioriteetteihin, koska nehän jo aikanaan Susanna Jakab teille syyskuussa toi esille. Meidän avainhaasteemme ovat edelleenkin antibioottiresistenssi, HIV, tuberkuloosi, uudet sairaudet, ympäristö, anteeksi, ilmastonmuutos ja luonnollisesti influenssa. Eteenpäin katsoen aion kuitenkin keskittää huomioni kolmeen äh, haasteeseen, jotka ikään kuin ovat tämmöisiä poikkitieteellisiä. Ensinnäkin haluan va- varmistaa ECDCn antamien neuvojen tieteellisen huippulaadun. Toiseksi haluamme kehittää ja vahvistaa meidän avain kumppanuussuhteitamme ja kolmanneksi haluamme varmistaa, että ECDC suoriutuu, suoriutuu myös organisaationa, EUn virastona hyvin. Ensinnäkin tämä tieteellinen huipputaso. Se on minun listallani aivan ensin, ensimmäisenä. Haluan, että ECDC on ensimmäinen organisaatio, jota ajattelette silloin, kun haluatte jonkunnäköistä tieteellistä neuvon, neuvonpitoa tartuntataudeista. Haluan, että te olette sataprosenttisen varmoja siitä, että saatte ää, ää, autoritatiivista riippumatonta näyttöön perustuvaa tietoa, joka on erittäin korkealaatuista. Ja meidän neuvojamme antaessamme konsultoimme eri sidosryhmiä hyvinkin laajasti ja käytämme ulkopuolisia asiantuntijoita hyväksi, mutta me kerromme teille myös, ketä asiantuntijoita olemme konsultoineet ja onko heillä minkäännäköisiä kilpailevia intressejä. Ja lopullinen päätös siitä, minkälaista neuvoa ECDC antaa, on lopullinen sana siitä on minulla johtajana. Sitten yhteistyö ja kumppanuussuhteet. Se tietenkin on erittäin tärkeä ECDClle, koska me luotamme asiantuntijoihin ja, ja, ja jäsenvaltioiden resursseihin. Meidän pitää ylläpitää vahva ja tehokas verkosto näiden kanssa. Ja entistä enemmän me tarvitsemme uusia kumppanuussuhteita ja sidosryhmien kanssa EUn naapurimaista. Meillä on jo erinomaisia yhteistyö, erinomaista yhteistyötä maailman terveysjärjestön kanssa. Se pitää jatkossakin olla näin ja me tarvitsemme vielä vahvempaa yhteistyötä sinne suuntaan. Me aiomme tehdä yhteistyötä myös muiden, muiden EU-virastojen kanssa, kuten elintarviketurvallisuusviraston kanssa ja Euroopan lääkeaineviraston kanssa ja, ja Kööpenhaminan ympäristöviraston kanssa. Kuitenkin tärkeimmät kumppanuutemme ovat EUn jäsenvaltioiden suuntaan ja EUn toimielinten suuntaan, komission, neuvostoon ja tietenkin teidän suuntanne. Ja odotan suuresti nyt teidän kantojanne siitä, mitä prioriteetteja EU-tasolla meidän alallamme tulee asettaa. ECDCn työn tulee tukea EUn yleisempiä prioriteetteja. Ja tänään haluaisin aloittaa hyvin hedelmällisen vuoropuhelun ja hyvin va- vankan kumppanuussuhteen teidän kanssanne. Mitä sitten tulee organisaatiomme suorituskykyyn? Minun prioriteettini on varmistaa, että ECDC on tehokas ja luotettava partneri tai kumppani sidosryhmillemme. Minun täytyy pystyä rekrytoimaan ja saamaan, saamaan tai pidettyä erittäin pätevää henkilöstöä ja tämä on ainut tapa, jotta me pystymme antamaan laadukasta, riippumatonta neuvoa. Minun täytyy pystyä investoimaan henkilökuntaan ja tarjota heille hyvät työolosuhteet, joka tarkoittaa sitä, että minun pitää pystyä lupaamaan heille hyvät elinolosuhteet Ruotsissa se, että teemme hyvän sijaintimaan sopimuksen isäntämaan kanssa, on sen takia prioriteetti minulle heti ensipäivästä alkaen. Kuitenkin tiedän, että ajat ovat vaikeita terveyden, ala, terveyden budjetit ovat koko EUn alalla painostu, tai, tai painostuksen alaisena ja senpä takia n e pitää laskea tarkkaan kaikki eurot, joita se kuluttaa. Ja meidän kuitenkin pitää tuottaa lisäarvoa ja myös loistavia tuloksia. Minä tiedän tämän ja senpä takia minä olen jatkossakin teille vastuullinen tästä. Lopuksi puheenjohtaja, haluan sanoa, että teen yhteistyötä ECDCn sidosryhmien kanssa, myös erityisesti tämän valiokunnan kanssa, jotta saavuttaisimme yhteiset tavoitteemme siitä, että suojelemme ja parannamme EUn kansalaisten terveyttä. Meidän täytyy tehdä yhdessä työtä, jotta saamme terveyden unelman kaikille toteutettua askel askeleelta ja yhdessä. Ei pelkästään EU-ssa, vaan myös sen naapurimaissa, koska nämä ovat yhteydessä toisiinsa. Ja senpä takia minä hain tätä työtä ja senpä takia minä olen täällä tänään teidän edessänne. Kiitos. Ja, <clears throat> Dr. Springer, vielen kiitokset tästä alustuksesta tähän kuulemiseen. Me olemme kuulleet teidän viestinne ja kollegat tulevat esittämään siihen sitten lisäkysymyksiä. Marina Janakudakis, hän on meidän yhteyshenkilömme. Hän on täällä ryhmässä edustajana, mutta me aloitamme Peter Liisestä. Me olemme ajatelleet kolme minuuttia per kysymys. Kiitokset esityksestänne, tohtori Sprenger. Haluaisin ensin puhua hieman, muistuttaa hieman John Bowisin äh, tekosista. Voisi oikeastaan kutsua häntä ECDCn isäksi. Hän oli esittelijänä ja suurella innolla. Hän vuosia oli mukana johtamassa ECDCn perustamista. Sitten sisällöllisesti haluaisin kysyä mitä tarkkoja ajatuksia teillä on ECDCn työstä eh, ympäristön ja terveyden alalla? Mehän edustamme tässä valiokunnassa molempia ja meidän mielestämme nämä liittyvät yhteen. Susanna Jaakob omassa kuulemisessaan syyskuussa puhui lyhykäisesti aiheesta. Hän sanoi, että ECDC ympäristö- ilmastonmuutoskysymyksissä ja muissa kysymyksissä tulee tekemään työtä, mutta mitä te tulette tekemään konkreettisesti? Minkälaisia ajatuksia teillä on tästä ja mitä te voisitte eh, kertoa meille meidän poliittisen työmme tueksi? Sen lisäksi eh, vielä British Medical Journal eh, järjesti tällaisen kyselyn muutama kuukausi sitten, jossa tämän lehden asiantuntijoilta kysyttiin, mikä on ollut kaikkein tärkein läpimurto sairauksien vastaisessa taistelussa sen jälkeen, kun lehti on perustettu. Se ei ollutkaan antibiootti, vaan puhdas vesi. Miten te näette ECDCn tehtävän sitten? Aiotteko te suojata meitä paremmin infektiotaudelta ja muissa asioissa myös, missä Äh, esimerkiksi vesi voi toimia tartunnan lähteenä. Äh, Kiitos Petä Liise. Minä korjaan vielä. Tämähän on kuuleminen ja silloin tämä on tämmöinen ping-pong-peli samalla tavalla kuin äh, komission jäsenenkin kanssa kuulemiset. Eli kysymys on pari minuuttia ja teillä on yhtä paljon aikaa vastata ja vastaatte suoraan kysymykseen. Yes, Thank you. Um, you referred also... Kiitos. Tässä viitattiin myös äh, ilmastonmuutokseen ja luvallanne haluaisin hieman tästä äh, puhua enemmän. Minua huolestuttaa ilmastonmuutos erityisesti, koska tällä hetkellä keskustelua käydään äh, asiantunt- ympäristöasiantuntijoiden kesken. Ja jos minä olen oikein ymmärtänyt, niin keskustelua ei käydä terveysministerien vastuulla. Minä haluaisin nähdä, että ilmastonmuutos tuodaan terveysministerien asialistalle, koska on paljon erilaisia epävarmuustekijöitä ilmastonmuutoksen alalla, mutta tiedämme ihan varmasti sen, että tartuntataudit, tartuntatauteihin ilmastonmuutos vaikuttaa. Mainitsitte veden. Veteen myös vaikuttaa eri tavalla tämä ilmastonmuutos. Tällä hetkellä on suuria epävarmuustekijöitä ja sen takia on erittäin hyvä, että ECDC saa kerättyä tietoa, jota se pystyy yhdistämään eri lähteistä, ympäristölähteistä ja sitten toisaalta terveydenalan lähteistä. Ja, ja nyt on aloitettu niin kutsuttu E3-projekti, jossa erilaiset tiedot kootaan yhteen. Ja olen hyvin iloinen siitä, että ensimmäinen periaate Lancet, Lancetin artikkelissa, siellä oli ECDCn henkilö mukana, Jansemensa. ECDC siis tällä hetkellä tutkii erilaisia asioita nähdäkseen, kuinka haavoittuvia me olemme ilmastonmuutoksen edessä. Sitten on tämä 3E-projekti, jossa kerätään tieto eri lähteistä ja sitten me annamme jäsenvaltioille tällaista käsikirjatietoa siitä, miten voidaan niiden kykyjä kehittää, vasta, reaktiokykyä kehittää. Tällä hetkellä näkyy selviä vaikutuksia ilmastonmuutoksesta, esimerkiksi länsiniilin virus, moskittoja, jotka pystyvät e, selviytymään vedessä. Ja denkuume on yksi esimerkki. Ja sitten on, on näitä jo, punkkien synnyttämiä tauteja. Eli nämä ovat ilmastonmuutoksen aiheuttamia terveys, terveysongelmia, joten tällaista ympäristö- ja terveyden tiedon yhdistämistä on erittäin tärkeää jatkaa. Mm, Kiitokset tästä Dagmar Roth-Berendt. Vielen Dank, Herr Kiitos äh, puheenjohtaja. Herra Strenger, luin äh, teidän äh, CV-stänne, että te ymmärrätte Saksaa ja kykenette sitä myös puhumaan. Minulla olisi muutama kysymys teille itsestäni ja sitten myös tästä virastosta. Te olette sanoneet, että äh, johtokunta otti teihin yhteyttä. Haluaisin puhua tässä hieman tästä menettelytavasta te tiedätte, että me olemme kritisoineet, tai myös johtokunta kritisoi tätä avoimuutta komission suuntaan. Uskotteko te, että teillä on kuitenkin johtokunnan tuki ja mikä teidän roolinne johtokunnassa tulee olemaan? Te sanoitte, että te olette täällä kuuntelemassa neuvoja. Kun olen puhunut teistä ihmisten kanssa, jotka ovat tunteneet teidät johtokunnan jäsenenä, niin se ei ollut ensimmäinen asia, mitä he puhuivat teistä, että te kuuntelisitte neuvoja. Uskatteko te, että te olette äh, johtaja, joka ottaa ihmiset mukaan, joka kuuntelee ja joka kykenee motivoimaan ihmisiä? Vai onko teidän johto tyylinen enemmän tällainen autoritäärinen tai hieman erityinen? Sitten haluaisin kuulla jotain näistä kilpailevista eduista. Muutaman vuoden ajan olette olette olleet suuren instituutin johtaja. Uskotteko te, että on hyvää toimintaa, kun johtokunnan puheenjohtaja on mukana päättämässä siitä, että oma instituutti saa suuren summan rahaa projekteihin. Minä tiedän, että kansalliset instituutit saavat rahaa, mutta uskotteko te, että että eh, tämä on ok, että johtokunta päättää, teidän johtokuntanne päättää asiasta. Ja kun tämän johtokunnan puheenjohtaja eh, on ollut mukana antamassa omalle instituutille useampien vuosien ajan eh, yli puoli miljoonaa euroa. Haluaisin tietää, mitä mieltä te olette tästä ja uskotteko te, että tämä liittyisi jotenkin myös teidän kilpaileviin etuihin tai ristiriitaisiin etuihin ja millä tavalla tulevaisuudessa tulette toimimaan, mikäli johtokunnassa tulee vastaavia tilanteita? Sitten äh, kysymys, kysymys e ECDCn roolista. Te tulette äh, suuresta äh, tavallaan viranomaisesta ja olette siitä ylpeä, mutta onko teille selvää, että ECDC on eurooppalainen virasto ja teillä on tavallaan myös yläpuolella he, johto. Teillä on sataprosenttinen eurooppalainen budjetti ja teidän työnne prioriteetit äh, päätetään äh, luonnollisesti johtokunnan, johtokunnassa. Mukana on myös komissio, joka toimii usein myös Euroopan parlamentin äh, suosituksesta. Sitten vielä viimeinen kysymys. Mitä te uskotte, että ECDC tähän mennessä on tuonut lisäarvoa lainsäädäntöön ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden politiikkaan ja Euroopan parlamentin ja komission toimintaan? Ja esittäisin mielelläni vielä toisella kerroksella lisää kysymyksiä. Minulla on paljon näitä. Niin tämä lista voi, tämä oli vasta ensimmäinen kolmas, siellä on varmaan parikin pitkää listaa vielä. Eli tässä on paljon kysymyksiä. Muistakaa painaa nappia, niin tulee mikrofonikin päälle. Uh, thank you very much for your question. Kiitos kysymyksestä. Aika vaikea nyt arvioida omaa johtamistyyliäni itse. Mutta kansallisessa laitoksessa voin kertoa, kun siellä olin töissä, niin voin kertoa, että että siellä oli hyvä työskentelyilmapiiri ja, ja, ja minä pystyn eh, kyllä varmasti kuuntelemaan kaikkia eh, johtajia ja, ja, ja joku on teille tuttukin ja hän oli hyvin tämmöinen suorasanainen ihminen ja häneltä paljon opi Mutta olin hyvin iloinen myös kuullessani eri kantoja johtokunnassa, joita eri kantoja tosiaan oli. Ja erilaisia odotuksiakin oli ECDCstä. Eikä ole kovin helppoa hallinnoida tällaisia erilaisia odotuksia, koska suurilla mailla joskus e, ne eivät aina tarvitse tätä apua. Ja sitten taas pienet maat ovat hyvin iloisia tällaisen ECDCn perustamisen takia. Joten on ollut suuri e, e, haaste hallinnoida näitä erilaisia odotuksia. Mitä sitten tulee ristiriitaisista etu, intresseistä, niin totta kai meidän täytyy ajatella myös Euroopan kansanterveyslaitosten intressejä. Monet ovat kritisoineet sitä, että meillä ei ole omia laboratorioita. Minä kuitenkin pidän ihan hyvänä ratkaisuna tätä, koska me kulutamme jo muutenkin paljon, jos kulutetaan paljon verorahoja valtavasti laboratorioiden rakentamiseen ja, ja, ja ja B4-laboratorio, joka nyt on rakennettu, mutta ei tämmöistä kannata nyt sitten enää toistaa tai rakentaa uudelleen Tukholmaan. Sitten kysyttiin projekteista. Minä en vastannut päätöksistä projektien rahoituksesta – koska silloin sopimukset menivät esimerkiksi minun laitokselleni, kansalliselle laitokselle tai muille, koska tämä tapahtui pääjohtajan päätöksellä, ei johtokunnan puheenjohtajan päätöksellä. Minulla on ollut suuria ongelmia Alankomaissa tämän asian suhteen, koska, koska kansalliselle kansanterveyslaitokselle on hyvin kallista tehdä tällaisia projekteja tai suorittaa tämmöisiä projekteja sen, siihen verrattuna, mitä he sitten ovat saamapuolella rahaa. Ja, ja eurooppalaiset kansanterveyslaitokset toimivat verorahoilla ja, ja ne te, tietenkin to, pyrkivät ennaltaehkäisemään näitä tartuntatautia omissa maissaan. Olen varma, koska meillä on ollut ulkopuolinen arvio, että ECDC antaa tietoa toimintaan toiminnan pohjaksi. Ja sitten tämä toiminta on jäsenvaltioiden vastuulla, osittain siis myös neuvoston vastuulla, mutta ECDC antaa näyttöä, ohjeita ja käytännön tukea kaikille eurooppalaisille kansanterveyslaitoksille jäsenvaltioissa siis. Olin hyvin ylpeä, että kaksi vuotta sitten ECDC pystyi tuottamaan ensimmäisen epidemiologisen raportin tartuntataudeista, jossa saatiin Euroopan laajuinen kuva kaikista tartuntataudeista jossa näkyy sitten Euroopan heikkoudet ja, ja, ja vahvu, tai heikot alueet ja vahvat alueet. Tämä oli yksi osa meidän ö, toimintaamme. Ja mm, yli kymmenen vuotta sitten oli erilaisia verkostoja, legionella verkostoja, HIV-verkostoja ja niin edelleen. Nyt ne kaikki ovat saman kattojärjestön, eli ECDCn alla, joka tarkoittaa sitä, että EU:ssa tällä hetkellä kulutetaan vähemmän rahaa kuin sen on aikaisemmin ennen kuin nämä kaikki yhdistettiin ECDCn äh, alaisuuteen. Mutta minusta tuntuu, että ECDCn tähänastiset saavutukset ovat erittäin vakuuttavia ja että se on pystynyt tuomaan myös lisäarvoa. Marina Pavanova. Kiitokset sitten Marina Pavanova. Thank you, uh, Mr. President. Kiitos Kiitos puheenjohtaja. Nyt me sekoititte Antonia ja Marian. Me olemme tässä lähekkäin. No, kiitokset teidän esityksestänne ja antamistanne vastauksista. Minulla on kolme kysymystä. Ensimmäinen liittyy asiantuntemuksen itsenäisyyteen. Meillä, me käytämme näitä komission tiedonantoja ja, ja asiantuntijaraportteja, joihin he käyttävät usein yliopistoja, kansainjärjestöjä, tiedeyksiköitä ja niin edelleen. Ja me toivomme, että me voimme sitten käyttää tätä ECDCn osaamista riippumattomana lähteenä. Toinen asia liittyy hyvin läheisesti tähän. Muutama viikko sitten meidän valiokuntamme hyväksyi edustaja Peterleen mietinnön syövän vastaisista toimista. Ja siinä muutetaan tai kehotetaan komissiota muuttamaan ECDCn toimintaa sillä tavalla, että siinä otettaisiin mukaan myös myös ei-tartuntataudit. Me olemme puhuneet näistä aikaisemminkin kansanterveyden yhteydessä. Ja koska terveys ja tasa-arvo kiinnostaa meitä, me tulemme tätä asiaa käsittelemään, koska tämä on komission tiedonanto. Ja me käsittelemme diabetesta, syöpää ja muuta, mutta siinä ei ole mitään johdonmukaista lähestymistapaa. Kolmas äh, kysymys on enemmänkin ehdotus. Voisimmeko me saada sisä, komission äh, sisäisen tilintarkastuksen äh, raportin ECDC-toiminnasta niin, että me voisimme tällaista valiokunnassa tarkastella? Thank you and your answers in the same time as the questions. No niin, alkaa hyvä. Vastausvuoro. Kiitos niin, luotettavuus, avoimuus, riippumattomuus, nämä kaikki ovat hyvin tärkeitä. Meidän ailenkin pitää olla hyvin avoimia, läpinäkyviä. Ja meillä on tämmöinen ad hoc komitea tiettyjä asioita käsittelemään. On hyvin tärkeää, että meillä on jonkunnäköiset toimintatavat ja, ja, ja kaikki ad hoc komitean jäsenet noudattavat näitä ja, ja sitten pitää myös eturistiriidat selvittää. Jos sellainen esiintyy, niin silloin pitää katsoa, voivatko nämä kyseiset henkilöt osallistua ad hoc-ryhmän työhön vai ei. Sitten meillä on olemassa tämmöinen niin kutsuttu neuvoa antava foorumi, jossa on paljon kansanterveysasiantuntijoita EUn jäsenvaltioista – maailman terveysjärjestöstä ja, ja, ja järjestöistä. Ja tämä on hyvin tasapainoinen ja sen jälkeen sitten johtaja tekee päätöksen siitä, mitä neuvoa sieltä ulospäin annetaan. Tämä nyt avoimuudesta. Haluaisin nyt sitten kaikki nimet laittaa nettiin ja myös, myös ja myös näiden jäsenten sitoutu, sidokset eri ryhmiin ja muuta, jotta, jotta tämä on täysin avointa. Liikalihavuus, syöpä ja muut tällaiset aiheet ovat hyvin tärkeitä silloin, kun puhutaan esimerkiksi väestön vanhentumisesta. Tällä hetkellä ne eivät kuulu kuitenkaan meidän mandaattiimme, mutta me johtoryhmässä pari vuotta sitten keskustelimme näistä aiheista jotka koskevat muita kuin tartuntatauteja ja, ja ehkä tällaisia jatkossa tullaan käsittelemään ja minusta tämä on hyvä kehitys, koska kuten mainitsin omassa puheenvuorossani, me tarvitsemme nyt jonkun aikaa tartuntatauteiden käsittelemiseen ja, ja teidän asianne sitten jatkossa ja tietenkin komission tehtävänä jatkossa on päättää, jos laajennetaan tätä meidän mandaattiamme, mutta tällä hetkellä kuitenkin on hyvin tärkeää, että säilytämme luotettavuuden. Ja jos me laajennamme mandaattiamme, silloin meidän pitää edelleenkin säilyä luotettavana lähteenä, tiedot lähteenä, ja meidän pitää sitten saada luotettavista lähteistä myös tietoa, jotta voimme tarjota neuvoja. Tämä ei ole helppoa, me tarvitsemme asiantuntijuutta, ja odotan, että tästä asiasta vielä jatketaan keskustelua. Ai niin, sitten tämä ehdotus. Ei varmasti mikään ongelma antaa teille näitä asiakirjoja. Jetzt die Nicht die Antonia, sondern die Marina. Ja sitten ei Antonia, vaan Maria. Marina. Thank you for, thank you for getting the... Kiitokset nyt, että saitte nimenkin oikein. Tervetuloa. tohtori Strenger tänne valiokuntaamme. Ensin haluaisin kysyä teiltä on koko joukko naisia, joihin on tarttunut HIV. Tähän tiedätte, että noin 30 prosenttia HIV-tartunnoista saaneita on naisia. Ja yhteensä kuningaskunnassa vuoden 1993-2008 kaksinkerta, tämä määrä kaksinkertaistui, eli tämä on todella suuri määrä. Viime vuonna ECDC järjesti tällaisen seminaarin maailman AIDS-päivänä, jossa keskityttiin miehillä esiintyvään hoiveen. Haluaisin tietää, onko teillä mitään suunnitelmia tulevista seminaareista tai konferensseista tai workshopeista, jossa voitaisiin puhua sitä, millä tavalla HIV vaikuttaa naisiin, mitä se leviää, mitä se tarttuminen on kasvanut ja miten voitaisiin parantaa tietoisuutta tästä ongelmasta. Onko vastaus edelleenkin minuutti vai? Tämä oli hyvin lyhyt kysymys Mitte. No niin, Hyvä rouva, haluan kiittää ensinnäkin siitä, että, että olitte mukana seminaarissa viime vuonna, HIV, HIV-seminaarissa viime, viime vuonna. Ja toisaalta voin sanoa, että vain 30 prosenttia ihmisistä, jotka ovat saaneet tartunnan, tietävät tästä. Joten enemmistö ei siis tiedä edes saaneensa tartuntaa. Hyvä, että toitte nämä tiedot esille. Uusia tapauksia, uusien tapauksien määrä on nousussa. Minä en ainakaan ole tiennyt, että olisi mitään Euroopan tasolla selkeätä kasvua naisten osalta. Tiedän, että MSN äh, on nousussa 40 prosenttia äh, huumeruiskujen osuus on nousussa, se on nyt 6 prosenttia, se varmasti nousee siitä. Ää, jos siis huumeruiskujen käyttäjiä ajatellaan, niin, niin siellä on paljon myös naisia, mutta tämä on nyt tällä hetkellä, tämä ehkä saattaa vaikuttaa tämän nous, tähän nousuun, mutta minun täytyisi varmasti meidän talon asiantuntijoita tästä vielä konsultoida. On hyvä, että on eh, tämmöinen olemassa tämmöinen Dublinin julkilausuma, ECDC, on siinä ollut mukana. Me seuraamme sen jatkoa ja me haluaisimme aloittaa tämmöisen tehtävyystutkimuksen valvonnan osalta, HIV-tautien leviämisen osalta, mutta prioriteettimme tällä hetkellä on mahdollistaa se, että ihmiset saavat itsensä testatuksi ja saavat hoitoa hyvin epäilyn, äh, hyvin epäilyn ollessa kyseessä. Merci beaucoup, monsieur président. Je dirais... Kiitos puheenjohtaja. Te sanoitte, että te olette myös influenssa-asiantuntija. Muutama vuosi sitten puhuttiin H1N1-influenssasta. Äh, Nyt siitä ei kuulu mitään onko vaara edelleenkin olemassa ensi talven osalta ja mihin toimenpiteisiin pitäisi ryhtyä, johon ei ryhdytty tai johon ryhdyttiin vaillinaisesti viime syksynä tätä influenssaa ehkäisemään. Euroopassahan tapahtumat johtivat jossain vaiheessa kritiikkiin näitä rokotteita vastaan tai kyseltiin, mikä niiden hyöty on, vaikka omituista kyllä, se, niin kun, rokotehan tässä oli oikeastaan ainut tapa ehkäistä taudin leviämistä. Miten jatkossa sitten tulevaisuudessa voitaisiin kansalaisia paremmin informoida tällaisesta rokotteiden tuomasta suojasta, varsinkin influenssan osalta? Voilà, merci. Et la réponse. Kiitos ja sitten vastaus. It's not so easy to answer that. No eipä ole ollenkaan helppoa tuohon vastata. Ensinnäkin niin tämä influenssa oli epidemia, jota ei ollut aikaisemmin ollut. Ne opit, joita tästä voimme vetää, ovat, että meidän täytyy olla valmistautuneita odottamattomiin hätätapauksiin. Ja luonnollisesti me olimme varautuneet influenssaan ja jäsenvaltiot, ECDC ja komissio olivat hyvin aktiivisia valmistellessaan panepidemiasuunnitelmia, mikä oli hieno ja hyvä asia. Mutta kommunikointi on hyvin vaikeata. Millä tavalla voi kommunikoida esimerkiksi suuren yleisön kanssa Voisi sanoa, että oli aikamoinen hype, mitä tuli tämän influenssan suhteen, ainakin äh, Hollannissa. Ihmiset olivat hyvin huolissaan. Mutta millä tavalla me voisimme lisätä kommunikaatiota, se ehkäpä olisi hyvä läksy. ja millä tavalla me voisimme tehdä meidän päätöksenteko- tai neuvonantoprosessimme sitten seurattavammaksi ja avoimemmaksi. No, on tärkeää vakuuttaa ihmisiä, ihmiset ja aikuiset vanhemmat siitä, että rokotukset lapsille ovat turvallisia. Influenssan suhteen me teimme jonkin verran tutkimuksia ja alustavat tutkimukset ovat osoittaneet, että että tämän rokotuksen teho on noin 70 prosenttia, mikä merkitsee sitä, että tämä rokotus kykeni 70 prosentissa viruspositiivisista tilanteista eh, estämään sen. Joten siis tämä oli tehokas, mutta väestötasolla sitä ei välttämättä huomaa. Se ei ole tarpeeksi vahva mitä tulee tämän rokotuksen turvallisuuteen, joka on myös tärkeä asia. Me teimme paljon tutkimuksia ja ainakin tähän mennessä on hyvin selvää, että tämä rokotus oli turvallinen. Voin sanoa tämän suurella vakaumuksella, koska Alankomaissa kiinnitettiin todella paljon huomiota tämän uuden influenssarokotuksen turvallisuuteen ja se oli täysin turvallinen. Ei ollut mitään vaarallisia sivuvaikutuksia, ei lähes ollenkaan sellaisia. Vielen Dank. Ich komme nochmal. Dagmar Bärän nyt toinen osa. Niin palataanpa alkuun taas. Minä en saanut itseäni vaku- tai ette saanut minua vakuuttuneeksi siitä, että että kansallisten laitosten käytös, käyttö olisi lisäkuormitus. No, jätetään sitten kansalliset laitokset eikä niinkään ECDC yhteisöbudjetin kautta. Mutta voisitteko nyt vakuuttaa minua yhdestä asiasta? Ainakin tämä ei ole liikaa odotettu. Eli te, kuten muukin, muutkin virastot, tietenkin tuotte esille jäsenten tällaiset sidosryhmät ja rahoitus, tai, rahoitussidokset. Ja että johtokunnassa ne, jotka osallistuvat projekteihin ja, ja ne, joiden neuvoja niissä käytetään, että myös tällaiset jäsenet sitten myös ilmoittavat sidosryhmänsä ja sitoumuksensa muihin laitoksiin. Valitettavasti aikaisemmin johtoryhmässä oli sellaisia intressejä, joita ei paljastettu, vaikka sinne sitten vuosittain syydettiin puoli miljoonaa rahaa. Ja tämä laboratoriokysymys hajo, hajantet, hajautetut laboratoriot ovat ihan järkevä äh, ratkaisu, mutta pitäisi kuitenkin avoimesti tuoda meille esille se, eikä tällä hetkellä teidän asiakirjoissa sitä selviästi tuoda ilmi. Sitten vielä toinen kysymys, joka liittyy näihin saavutuksiin. Sanoit, että saavutukset ovat äh, vakuuttavat. Rovat Jakob sanoi, että, tai että mitä, mitä hän kertoi, niin minä en ainakaan tullut kovin vakuuttuneeksi teidän saavutuksistanne. Minä odotan vielä, että joku nyt sitten vakuuttaa minut siitä, missä tämä todellinen lisäarvo teidän saavutuksissanne sitten oikeastaan on ne tietot, tiedot, jotka te keräätte, saattavat olla joillekin maille tärkeitä. Myös WHOn tiedot ovat, keräämät tiedot ovat tärkeitä, mutta tähän mennessä en ole vielä saanut minkään näköistä toimintaohjelmaa esimerkiksi sikainfluenssan osalta, mikä teidän lisäarvo olisi ja miten se vaikuttaisi politi- politiikan kehittymisiin. Rova Jacobs, jota suuresti arvostin, ei kuitenkaan koskaan pystynyt minua vakuuttamaan siitä, mitä selkeä lisäarvoa pystyisitte Euroopalle tarjoamaan. Voitteko nyt kertoa, miten te seuraavien vuosien työohjelmassa aiotte kehittää näitä, näitä, tätä toimintaa ja miten te aiotte sitä seuraavalla kaudella sitten kehittää? the ECDC. Niin, ECDCn lisäarvo Euroopan ihmisille mitä tulee tähän eturistiriitaan, niin eh, tästä, tehdään tämä tällainen ilmoitus. Se vaaditaan ECDCn eh, johtokunnan kaikilta jäseniltä. Ja me olemme myös eh, ilmaisseet kaikki tulomme ja omaisuutemme, joita me saamme ECDCltä tai muualta, joten tämä on hyvin selkeä. Minä uskon, että tässä on mitään avoimuuden vastaisuutta, ei mitään ongelmaa avoimuuden kanssa liittyen siihen rahaa, mitä kansalliset instituutit ovat saaneet. Mitä tulee lisäarvoon, kun me puhumme influenssasta, me osoitimme, Yritän nyt katsoa tätä kansallisesta näkökulmasta jäsenvaltiona. Meille oli erityisen tärkeää, että saimme joka päivä ajankohtaisen tiedotuksen epidemiasta. ECDC toimitti tämän tiedon. ECDC teki myös riskinarviointia, mikä oli hyvin tärkeää meille kansallisella tasolla. Kansallisella tasolla terveysministeri on yhä vastuussa – ja mitä tulee esimerkiksi papiloomavirukseen, ECDC toimitti myös äh, tieteellisiä äh, tuloks, tutkimustuloksia, joita jäsenvaltiot voivat käyttää. Ja sen lisäksi tähän tarvitaan vielä äh, tietynlainen muuntaminen kansalliselle tasolle, koska kansallinen tilanne saattoi olla hieman erilainen. Joten minulle on ihan selvää, että ACDCillä on lisäarvo, heillä on paljon verkostoja ja heillä on paljon todisteita, selkeitä todisteita. Toisaalta minä pyytäisin teitä tarkastelemaan yhdessä minun kanssani sitä, miten minä voin vakuuttaa teidät, mitä tarvitaan tulevaisuudessa, jotta voisin vakuuttaa tämän valiokunnan, koska EU, EU pumppaa paljon rahaa ECDCn toimintaan, eu rahaa, ja minä haluaisin toimittaa äh, valuuttaa sillä rahalla. Joten kutsuisin teidät Tukholmaan, mutta haluaisin, että te myös äh, keskustelisitte minun kanssa siitä, millä tavalla me voimme keskustella ja millä tavalla me voimme vakuuttaa toisemme. Tuosta tulee kovaa työtä. No, uh, en voi teille luvata, mutta aina sitä voi yrittää. Anna Rosbach. Vielen Dank, Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Siis kyllä. Minä haluaisin kuulla hieman käytännön toimista, kansalaisten kannalta tärkeistä toimista. Te ette ole puhuneet sitä vielä. Mitä ECDC tekee esimerkiksi resistenttien tuberkuloosibakteerien voittamiseksi, ne jotka ovat resistenttejä antibiooteille? Näitä bakteereita on yhä enemmän ja enemmän ihmiset, jotka matkustavat ympäri maailman ja esimerkiksi Venäjällä tämä on jo suuri ongelma. Sitten toinen asia liittyy lasten rokottamiseen. Yhä useammat vanhemmat jättävät pois rokotukset. Ja minusta se on suuri ongelma. Ajatellen tällaisia perinteisiä rokotuksia, kuten esimerkiksi polio, mutta se koskee myös tuhkarokkoa ja muita vastaavia. Onko ECDCllä minkäännäköistä suunnitelmaa siitä, että valistettaisiin vanhempia siitä, että on tärkeää rokottaa, koska nämä sairaudet ovat lisääntyneet. Kolmas kysymykseni liittyy sitten ilmastonmuutokseen. Minkälaisia realistisia suunnitelmia ECDsellä on liittyen näihin trooppisiin sairauksiin, jotka tulevat etelämaista lähemmäksi ja lähemmäksi? Malaria ja muunlaiset äh, kuumeet, joita tulee dengue-kuume ja niin edelleen. Onko mitään, mitä me voisimme realistisesti saada kuulla, mitä ECDC tekee niin, että me voisimme suojella kansalaisiamme? Kiitos. Thank you very much. Uh, be... Kiitos. Niin, tuberkuloosi on tärkeä kysymys. Meillä on nyt paljon uusia tapauksia, vaikka näyttää siltä, että se, se on jo saatu hävitettyä, niin 13, 16 per 100 000 ihmistä. Mutta kuitenkin ongelma ovat nämä haavoittuvat ryhmät. Tietämme, tiedämme myös, että tämä lääkeresistenssi useita lääkkeitä kohtaan on valtava ongelma, mutta meillä on myös nyt enemmän parempi mahdollisuus diagnostisoida, diagnosoida sairauksia. Me olemme pyrkineet nyt kehittämään tällaisia mahdollisuuksia diagnostisoida erilaisia tauteja helpommin ja myös tutkia resistentti virusten esiintyvyyttä Lancetissa tulee julkistetuksi hyvin pieni osa, tai hyvin tämmöinen juttu, jossa hyvin pieni osa äh, tällaisista äh, antibioottiresistenteistä äh, vi, vi, vi, viruksista kärsivistä ihmisistä saa oikeaa hoitoa, koska diagnostisointi on hyvin vaikeaa. Minä toivon, että ECDC pystyisi myös kouluttamaan ja saamaan rahaa laboratoriohenkilöstön kouluttamiseen EUn ulkopuolella, koska me tiedämme, missä suurin esiintyvyys on. Niissä maissa on hyvin tärkeää saada koulutusta lisättyä. Ja ECDC myös kehittelee sellaisia malleja, joita, joilla testataan matkustavaisia ihmisiä, tällaisia erilaisia seulontajärjestelmiä, seulontamenetelmiä ja koitamme tuoda näitä esille jäsenvaltioiden tasolla. Joskus tuntuu siltä, että jonkun näköistä tyytyväisyyttä on tuberkuloositilanteeseen tällä hetkellä, mutta päinvastoin nyt pitäisi kiinnittää huomiota erityisesti sellaisissa jäsenvaltioissa, ei ehkä EU-ssa, mutta joissa on tällaisia heikkoja järjestelmiä. Tämä tarkoittaa epätasa-arvoa terveydenalalla, koska tiedämme maita, joissa terveydenhoitojärjestelmä on hyvin heikko ja joissa on paljon tubipotilaita ja toivomme, että pystymme tätä tautia torjumaan. Mitä sitten tulee lasten rokottamiseen, niin on hyvin tärkeää vakuuttaa vanhemmat siitä, että on täydellisen tärkeää, heidän lapsensa rokottaa. Tällä hetkellä Euroopassa on tuhkarokkoa paljonkin. Se on suuri ongelma, koska se saattaa jopa johtaa kuolemaan, se saattaa johtaa jälkitauteihin, kuten keuhkokuume ja, ja muut. Ja Amerikoissa tuhkarohko on saatu kokonaan eliminoitua, täällä ei, ja sen takia meidän pitäisi nyt kiinnittää siihen suurta huomiota ja kannustaa itäisempiä EUn jäsenvaltioita rokottamaan ihmisiä, varsinkin haavoittuvia ryhmiä. Meillä on hyvä sivusto, Venice-projektin sivusto, joka on tällainen tiedon, tiedotallennus, tietopankki, jossa on raportteja kansallisista rakotusohjelmista – ja mm, kannustan teitä tutustumaan tähän sivustoon, koska on erilaisia lähestymistapoja eri maissa, kun lasten rokottamisesta on kyse. Sitten meillä on Vasko-projekti, jonka halusin mainita. Siellä kerätään tietoa lasten rokotusten haittavaikutuksista tai sivuvaikutuksista. Tällä hetkellä voi sanoa, että että rokotukset ovat turvallisia ja vanhempia pitää vakuuttaa ja sitouttaa rakottamaan lapsensa näitä tavallisimpia lasten tauteja vastaan. Corinne Lepage seuraavaksi. Kiitoksia, hyvä johtaja. Minun kysymykseni liittyvät Rava Rothberentin ja Grostetin kysymyksiin. H1N1 rokotteen myötä elimme hyvin vaikeita aikoja kollektiivisesti tämän kriisin hallinnan osalta olemme kasvattaneet kansalaisten epäluottamusta, viranomaisia, tieteellisiä yhteisiä ja molempien osapuolien tekemiä päätöksiä kohtaan. Ja tästä syystä täällä parlamentissa toivoisimme tutkimusvaliokuntaa, mutta se on toinen juttu. Kysymykseni on aika yksinkertainen, hyvä johtaja. Suunnitteletteko merkittäviä muutoksia, jotka eivät koske ainoastaan näitä eturistiriita-ilmoituksia, vaan myös niiden hallintaa? Eli, eli se, että joku, jolla on eturistiriita, ei voi lähetä tai kaukaa osallistua näiden lausuntojen antamiseen ja menettelyyn. niin aiotteko tehdä muutoksia, myös tähän menettelyyn, koska näyttää siltä, että kaikkein tärkeintä olisi nyt saada aikaan avoimuutta niin, että kansalaiset voisivat taas luottaa yhteisen virastoihin. Muussa tapauksessa seuraavan epidemian kohdalla emme kykene sitä hallinnoimaan, koska kukaan ei, te, ei meitä usko. Kiitos ja sitten vastaus. Yes, I have to admit it. Niin kiitos, täytyy myöntää, että on hyvin vaikeata koska asiantuntijat ovat mukana eri verkostoissa. Haluaisin nyt lausua myös sen, että me tarvitsemme myös lääketeollisuutta tähän mukaan, koska jos lääketeollisuus ei ole mukana, niin ei ole sitä rokotteitakaan. Mutta tarvitaan myös selkeätä päätöksentekoprosessia. Ja täytyy olla täysin selkeätä, miten eri intressejä voidaan tuoda esille, saako, saako joku esimerkiksi maksun lääketeollisuudelta. Ja tämän osalta pitää olla täysin selkeät pasmat. Ja sitten valiokunnan puheenjohtaja tai komitean puheenjohtajalle sitten sanavalta siitä, onko kyseessä eturistiriita vai ei. Minä epäröisin tämän asian suhteen. Meidän pitää hyvin varovaisesti tätä asiaa käsitellä – ensimmäinen prioriteettini on, on tämä ja, ja halusin sen teille selkeäksi tehdä. Me emme halua mitenkään peitellä komiteoiden kokoonpanoa tai pöytäkirjoja tai muuta ja, ja haluaisin myös katsoa, mitä voimme oppia kaikista tutkimuksista ja arvioinnista, joita nyt Ranskassa esimerkiksi ja Belgiassa on, ollaan tekemässä – ja, ja jotka sitten varmasti parlamenttiin johtavat. Danke, Herr Kiitos äh, puheenjohtaja. Luottamus on erittäin tärkeä ja se on myös terveyspolitiikalle erittäin tärkeä, varsinkin jos haluaa olla uskottava. Ja meidän täytyy tehdä ero tässä uskottavuus kansalaisten suuntaan ja uskottavuus kansallisten viranomaisten suuntaan. Miten te olette ajatelleet, että tämä luottamus, kun me kuulimme varsinkin Rod Berendiltä ja Lepasilta ja muiltakin, että se nyt on saanut hieman kolahduksia. Miten te aiotte rakentaa uusiksi tämän luottamuksen äh, itseenne ja teidän äh, työntekijöihinne? Miten, mihin toimiin aiotte ryhtyä? Toiseksi, kun me puhumme tästä lintuinfluenssasta ja muista viruksista, niin eiköhän tässä olisi tarvittu eurooppalaista koordinaatiota ajatellen näitä jäsenvaltioiden reaktioita, ne olivat hyvin erilaisia liittyen esimerkiksi rokotteiden saatavuuteen. Holland, äh, Saksaan tilattiin 40 miljoonaa annosta ja jotkut äh, taas maat eivät ollenkaan. Ja kuitenkin, ja, ja ne saavuttivat saman lopputuloksen. Joten mitä teidän, te viranomaisena voitte tehdä? Eihän tässä nyt ole vain toimivaltuuksista, vaan kysymys tässä on siitä, millä tavalla voitaisiin minimoida kustannukset ja saada aikaa mahdollisimman korkea suoja kansalaisille. Ja kolmanneksi asia, minkä Liisa jo otti kantaa, eli vesi. Uskotteko te, koska vesihän on tällainen äh, sairauksien ja, ja infektioiden äh, tartunnan levittäjä, äh, niin tästähän nyt on esimerkiksi tilastoja siitä, että tarpeeksi ei ole tehty. Millä tavalla esimerkiksi ilmastonmuutos ja kaikki muut vastaavat tulevat tähän vaikuttamaan? Richard unser Wasserpapst. No niin, hän on täällä meidän valiokuntamme vesisaarnaaja. Talking about, uh, to restore the... Niin te puhuitte luottamuksen palauttamisesta eri, järjest- eri organisaatioissa. Rehellisesti sanottuna en halua nyt puolustaa ECDCtä. Tämä on aika vaikeaa minulle, mutta jos nyt katsotaan nykytilannetta. Minä olen lukenut tai luin vielä uudelleen sen puheen, jonka johtajamme piti täällä syyskuussa, niin uskon, että tilanteen ennustaminen oli erittäin hyvässä tasapainossa. Eivät, ei ilmoitettu mitään dramaattisia skenaa, tai tuotu esille mitään dramaattisia skenaarioita, vaan Susanna Jakob oli erittäin selkeä tilanteen. Joten minun nähdäkseni ECDC toi tai antoi teille neuvostoille, komissiolle, jäsenvaltioille riittävää, luotettavaa tieteellistä neuvoa. Tästä ei ole epäilystäkään. Ja tulevaisuuden osalta haluaisin näille perusperiaatteille rakentaa jatkotyön. ECDCssä on erinomaisia asiantuntijoita. Haluaisin nimet tässä mainita, mutta ehkä se nyt ei ole ihan paikallaan. Mutta erinomaisia asiantuntijoita ei ole mitään eturistiriitoja asiassa. Ja nyt hieman epäröin myös tämän seuraavan asian kanssa. Luonnollisesti minä näin, mitä eri jäsenvaltioissa tapahtui silloin. Ja, ja minä itse itsekin olin vähän yllättynyt siitä, miten, millaisia reaktiot olivat, miten erilaisia reaktiot olivat. Mutta jäsenvaltiothan ovat itse vastuussa riskin hallinnoinnista. Neuvostolla on tietty rooli asiassa, mutta voinhan minä henkilökohtaisen kantani teille kertoa, joka on se, että me olisimme voineet säästää paljon rahaa jos jäsenvaltiot olisivat halunneet, olisivat suostuneet eh, koordinoimaan EUn e tasolla enemmän, mutta tämä ei ole ECDCn, eh, eh, tämä ei ollut ECDCn asia, vaan me kyllä tarjosimme sen tieteellisin neuvon, että kannattaa rokottaa haavoittuvia ryhmiä, esimerkiksi vanhuksia ja muuta. Veden osalta sitten olen samaa mieltä sen suhteen, että tarvitaan lisätietoa, lisäasiantuntijuutta siitä, miten veden kautta kulkevat infektiot miten ne ovat levinneet. ECDCssä on paljon aloitteita, jotta laboratoriohenkilöstöä saataisiin koulutettua diagnostisoimaan oikein puhdasta vettä, juomavettä. Koska voidaan ajatella, että joku syntyvä infektio kulkeutuu veden tai elintarvikkeen tai jonkun muun ympäristölähteen kautta. Eli tämä asia pysyy vielä meidän esityslistallamme. Arn Theodoros Kilakakis. Theodoros Kilakakis. Kiitos. Kaksi kysymystä. Yhtä on jo käsitelty ja se liittyy antibioottiresistanssiin. Te sanoitte, että te näette tämän uhkana. Millä tavalla te valvotte sitä, millä tavalla tämä resistenssi lisääntyy? Erityisesti paikoissa, jossa se on äh, myös ostaan enemmän, koska sehän on se pahin paikka. Ja mitä te olette suunnitelleet tekevänne asialle? Koska saattaa olla, että jossain vaiheessa tästä tulee tappava uhka Euroopan väestölle. Toinen kysymys liittyy minun taustaani ekonomistina. Uskotteko te, että Euroopan terveysjärjestelmät kokonaisuudessaan investoivat optimaalisesti taloudellisesta, taloudellisesta kannalta sairauksien ennaltaehkäisyyn? Ja mikäli ei, millä tavalla te aiotte sitten tukea tämän ennaltaehkäisyn parantamista pitäen sitä investointina terveysjärjestelmiin ja Euroopan talouksiin? Thank you very much. Kiitos. Antibioottiresistenssi on suuri riski, jota pitää nyt seurata eri aloilla. Ensinnäkin sairaaloissa. Meillä on niin kutsuttu ERS-verkosto. Tämä on antibioottiresistenssivalvontajärjestelmä, eli tiedämme tätä kautta, mitä sairaaloissa tapahtuu. Mutta vielä tärkeämpää on eläinlääkintäala maatalous. Ja haluaisin ehdottaa, että valvotaan antibioottiresistenssiä enemmän eläinlääkintäalueella alalla. Komissiohan on tehnyt One World One Health, yksi maailma, yksi terveys, aloitteen, joka on hyvin tärkeä. Se koskee sekä ihmisiä että eläimiä. Tiedän, että eläinlääkintäalalla käytetään paljon antibiootteja, ja meidän pitäisi tästä, tämän seuraukset pitää mielessä. Antibioottien käyttö on jollain tavalla yhteydessä resistenssiin. Mitä enemmän käytetään, sitä enemmän resistenssiä. Ja nämä tietolähteet, näitä tietolähteitä pitäisi käyttää neuvon, neuvojen muodostamiseen. Tiedän, että ECDC antaa tätä neuvoa ja tiedän taust, taustaltani, koska ne mikrobiologi, että on hyvin vaikeaa saada vertailukelpoista tietoa, joten meidän pitää myös katsoa laboratoriopuolella, miten näitä antibioottiresistenssitapauksia tutkitaan ja, ja, ja arvioidaan, mutta olen hyvä, on hyvä, että ECDC on tähän puuttunut, mutta olen myös hyvin iloinen siitä, että tämä asia on ollut esityslistalla hyvin korkealla. Ja muistaakseni viime vuonna täällä oli joku tilaisuus, öö, antibioottien käytöstä. Eli se on hyvä, että tätä asiaa seurataan myös parlamentissa. Nyt sitten kun katsotaan taloudellis, investointien taloudellisuutta, kuukausi sitten kansallisen laitoksen johtajana vielä vetosin siihen, että meidän pitäisi sijoittaa enemmän rahaa kansanterveyteen, ei pelkästään äh, tarttuviin tauteihin, vaan liikalihavuuteen, liikunnan puutteeseen ja niin edelleen. Mutta voin kannattaa nimenomaan myös tartuntatauteihin sijoittaa äh, varoja. Ja on erittäin tärkeää, että tuberkuloosia vielä katsotaan lasten rekotuksiin, äh, sijoitetaan rahaa, koska näillä on suuri vaikutus ja influenssaepidemiasta kävi myös ilmi, että jos on taloudellisia ongelmia, niin silloin on hyvin tärkeää, että saadaan luotettavaa tietoa, jonkunnäköisiä vara, valmiussuunnitelmia, ja, ja, ja silloin kansanterveyteen pitää saada lisää sijoitettua varoja. Gut, vielen Dank. Herr Spenger. Kiitos. haluaisin palata tähän viimeiseen asiaan liittyen äh, antibioottien resistenssiin. Te sanoitte, että pitäisi tarkastella enemmän maantaloutta. Euroopan parlamentissa kaksi vuotta sitten käsittelimme ja säätelimme hyvin selkeästi antibiootin käyttöä äh, eläintenpidossa niin, että antibioottien rakenne äh, on erilainen eläinten rehussa ja muussa kuin ihmisillä. Joten Esimerkiksi sairaa, loissa saattaa olla myös suuri uhka tälle resistenssille. Tähän kuitenkin lisäkysymyksiä. Te puhuitte ilmastonmuutoksesta. Me tiedämme, että matkustaminen lisääntyy ja sairaudet, jotka tulevat uudelleen alueellemme, niin kysymys on 75 prosenttisesti on Afrikasta esimerkiksi usein eläintauteja, jotka myös tarttuvat ihmisiin. Pidättekö te tärkeänä, että te teette läheistä yhteistyötä omalta taholtanne niin, että paljon aikaisemmin voitaisiin puuttua, mikäli tällaisia sairauksia kehittyy erityisesti Afrikassa ja eteläisessä Euroopassa. Ei tämä ole ollenkaan yksinkertainen asia. Te puhuitte myös äh, lihavuudesta. Tässä parlamentissa on usean vuoden ja puhuttu siitä, millä lailla voitaisiin puuttua lihavuuteen. Suhtaudun tässä hyvin pessimistisesti tähän asiaan, mutta, mutta miten te ajattelette että tätä asiaa voitaisiin hoitaa niin, että saisimme tähän selkeät suuntaviivat? Millä tavalla saataisiin selkeitä terveysstrategioita myös komissiolta, jossa e, esimerkiksi puututtaisiin rokotuksiin? I'm happy that you also mentioned the relation... Hyvä, että toitte esille Äh, tämän eläinlääkintäpuolen. Äh, minä olen ottanut EFSAn äh, johtajan myös yhteyttä ja olisi hyvä saada ECDCn ja EFSAn välille parempaa yhteistyötä. Ja meidän pitäisi saada jonkunnäköinen yhteinen tieteellinen kanta muodostettua tästä asiasta eläinlääkintäpuolelta. Se myös te mainitsitte, että antibioottien käyttö eläinlääkintäalalla on ollut esillä täällä, mutta ehkä siitä saisin kuulla lisää, koska silloin aikanaan en ollut vielä kuvioissa. Liikalihavuus sitten taas ei kuulu ECDCn toimialaan, mutta kyllä siitäkin tietysti jotain sanottavaa löytyy. On hyvin vaikea, siis terveyskasvatus ja valistus on hyvin vaikeata. Ja haluaisin sijoittaa täl, enemmän varoja tällaiseen äh, valistamiseen, äh, joka liittyy esimerkiksi lasten rokottamiseen, mutta myös äh, ihmisen papillomavirukseen, ehkä nuoremmissa, nuorissa naisissa, ei niinkään lapsissa – ja emme tiedä tarpeeksi terveysvalistuksesta, mikä toimii, mikä on tehokasta ja vaikuttavaa. Minä, tämä ei tosiaan kuulu meidän toimivaltaamme, mutta me voisimme komissiota pyrki, pyytää enemmän sijoittamaan tällaisen elämäntapa- ja, ja, ja terveysvalistusalaan. Kiitos. Äh, alla, alla letzte Frage. Ja vielä viimeinen kysymys. Kolmas kerta vielä Dagmar. Onko sinulla vielä yksi lista kysymyksiä? Um, No onpa minulla tässä nyt äh, onnea. Mitä tulee näihin äh, multiresistentteihin bakteereihin niin, ja tähän kysymykseen liittyen äh, taloudellisiin kysymyksiin, meidän on saatava kehitettävä, kehitettävä uusia antibiootteja, mutta siihen tarvitaan kannustimia meidän tarvitsee antaa kannustimia, että niitä lähdetään kehittelemään, ja tämä on Nemean tehtävä. Mutta te viittasitte yhteistyöhön EFSAn kanssa. Te voisitte ehkäpä oppia EFSalta myös sitä, minkälaisia eturistiriitoja siellä on. He ovat esimerkiksi sitä mieltä, että ne, jotka ovat näissä työryhmissä, voivat toimia myös teollisuudessa ja niin edelleen. Mutta minusta tämä ei ole mahdollista, että henkilö, joka on teollisuudessa, että hän olisi myös työryhmän jäsen. Minä haluaisin teiltä vakuutuksen siitä, että teidän yhteistyökumppaninne on komissio ja parlamentti. Te ette ole jäsenvaltioiden kumppani, vaan komission ja parlamentin, ei neuvoston ja niin esimerkiksi sika influensan yhteydessä teidän oli kuunneltava komissiota eikä oikeastaan ketään muuta. Ja haluaisin kuulla, että te olette ymmärtäneet tämän. Eli tässä on kysymys kansallisesti riippumaton instituutti, järjestö, virasto, joka en halua, että te otatte vastaan kaikenlaisia suosituksia ja ettekä ole riippumaton. Ehkä te voisitte nyt vakuuttaa minut siitä, että te kykenette tähän. Um, thank you very much. During, um... Kiitos. Niin, äh, valintavaiheessa mainitsin, että yhteistyö äh, lääkintäviraston kanssa ja EFSAn kanssa ja muiden virastojen kanssa – Tätäkin on tärkeää ei sisällön takia, vaan sen takia, tämmöisistä operatiivisista syistä. Ja yksi tämmöinen operatiivinen syy on se, miten käsitellään eturistiriitaa ja miten käsitellään laatu, laadunvarmistusta. Ja tiedän, että kaikki virastot ponnistelevat ja näiden samojen ristiriitojen ja ongelmien kanssa. Minä haluaisin siis tosiaan kehittää suhteita näihin muihin virastoihin eikä pyörää kannata uudelleen tässä vaiheessa ryhtyä keksimään. Tämä on nyt eh, ensimmäinen kertani parlamentissa, ehkä eh, että meidän kansallisessa järjestelmässä. Me emme virkamiehinä saa keskustella suoraan kansanedustuslaitoksemme kanssa – minä ihan mielelläni olisin kutsunut, tai kutsuisin parlamentin eri elimet käy, käymään. Ja, ja itse asiassa mm, me, yksi parlamentti halusi käydä meillä, meidän laitoksellamme ja, ja mielellämme otimme vastaan myös Euroopan parlamentin valtuuskunnan. Ja nyt haluaisin teidän kanssanne jatkaa keskustelua. Haluaisimme käydä tämmöistä vuoropuhelua siitä, mitkä ovat teidän prioriteettinne ja miten me voimme palvella teitä. Meillä on johtokunta, joka koostuu jäsenvaltioiden edustajista ja tämän talon edustajista ja heillä on vastuu, tai ovat vastuussa työohjelmasta. Mutta minä haluaisin keskustella asiasta teidän kanssamme tänä, kanssanne. Tämä on nyt vasta ensimmäinen mahdollisuus ja mielelläni käyn, mielelläni käyn täällä jatkossa hyvinkin usein vierailulla. Kiitos kaikille jäsenille kysymyksistä ja kiitos teille vastauksista ja esityksestä ja ensimmäisestä käynnistänne tänne parlamenttiin. Täällä, kuten näette, täällä keskustelua käydään hyvinkin, äh, hyvinkin eläväisesti ja dynaamisesti. Kiitos ne täällä. Meillä on viideltä koordinaattorien kokous, jossa arvioimme sitä, mitä nyt olemme kuulleet ja, ja, ja lähetämme sitten tästä, tätä valmistelemme ja laadimme kirjeen puhemiehelle. Ja kiitos myös ECDCn johtokunnalle, joka täällä istui paikan päällä. Päätän kokouksen ja koordinaattorit kokoutuvat tässä samassa huoneessa viideltä.